Onorevole Domenici. Prego, onorevole Domenici. Niin, Domenici. Niin, eilen Firenzeessä tapahtui eräs vakava asia. Se pelottaa mitä kaikkia. 50-vuotias mies avasi tullen kaupungin to- matkoilla ja kaksi Senegalin kansalaista kuoli ja kolme on vakavassa tilassa sairaalassa. Sitten tämä iskuntekijä surmasi itsensä. Tässä xenofobian kannattaja halusi iskeä sellaisia uhreja kohtaan, joiden ainoa ongelma oli, että he olivat musta ihoisia. Olen kymmenen vuoden ajan toiminut Firenzen pormestarina. Se on varsin demokraattinen kaupunki. Ja juuri Firenzessä kuitenkin nyt tällainen rasistinen rikos tapahtui. Eli nämä natsirikokset ja hulluudet saattavat tapahtua missä vain. Emme voi koskaan ajatella, että näitä rikoksia ei enää tehtäisi. Hyvä puhemies, toivoisin, että me Euroopan parlamentissa täysistunnossa esitämme kantamme, vastustavan kantamme tällaista epätasa-arvoista kohtelua vastaan. Tällä loukataan ihmisarvoa ilman muuta. Grazie, grazie onorevole. Kiitokset herra Domenici. Kiitokset puheenvuorostanne. Ja kun istunto tänä aamuna avattiin, puhemies Busek jo nosti asian esiin ja varsin vahvoin sanoin kommentoi Firetsen tapahtumia ja myöskin muita vastaavia. Eli emme voi muuta kuin esittää surun valittelumme ja yhtyä niihin sanoihin, jotka puhemiehemme jo aamulla esitti. Ja nyt sitten siirrymme äänestysmenettelyyn. Albertinin mietintö liittymistä valmistelevasta tukivälineestä. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Onko äänet annettu? Pitäkää vähän kiirettä. Onko kaikki äänet annettu? Äänestys on päättynyt. Lailla enemmistöllä hyväksyt onnittelut esittelijä Albertinille. Sitten eh, seuraavaan eh, osio yksi. Äänestys alkanut. Koko kaikki äänestivät? Äänestys on päättynyt. Perilo Rodriguezin mietintö. Näin muutettua ehdotusta nyt äänestämme. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. laajalla enemmistöllä hyväksytä. Sitten äänestämme lainsäädäntöpäätöslausunnosta. Äänestys alkaa. Kun kaikki äänestivät, äänestys päättyy. Laajalla enemmistöllä hyväksytty onnittelut esittelijällä. Sitten Newton Dunnin mietintöön. Osio 1, puoltoäänet vastaäänet tyhjät hyväksytty. Komission muutettu ehdotus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten vielä tässä luonnos äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. laajalla enemmistöllä hyväksytty onnittelu. Haaklundin mietintö kalastuskumppanuussopimuksesta Marokon kanssa. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Koska tämä on vähän e- erikoinen äänestysmenettely, niin minulle kehotettiin, että minun pitäisi selventää sitä. Jos äänestetään puolesta mietinnön kohdalla, niin se tarkoittaa sitä, että hyväksytään tämä pöytäkirjan pidennys ja e, sitten jos äänestää vastaan, niin pidennystä ei hyväksytä. Budjettivaliokunnan mukaan ja DV-valiokunnan mukaan pitäisi äänestää vastaan mutta tämä toivon mukaan nyt selvensi tilannetta. per le Kiitos tarkennuksesta. Äänestys alkaa. Ja kaikki äänestivät, äänestys päättyy. Ähm, hylätty. Bene. Passiamo alla composizione. Sitten eh, valiokuntien kokoonpano asia. Äänestys alkaa. Puoltoäänet. Vastaäänet tyhjät. Hyväksytty. Sitten valtuuskuntien kokoonpano. Puoltoäänet. Vastaäänet tyhjää. Hyväksytty. Bolsin mietintö Ja nyt että tehän olette tästä asiantuntijoita, eli mitään ohjeita ette tarvitse. Teillä on nämä siniset valot. No niin, äänestys alkaa. Ja koska kaikki äänestivät, äänestys päättyy. Laajalla enemmistöllä. Nyt herra Kore tuli valituksi Euroopan keskuspankki. Sitten neljään päätöslauselmaehdotukseen eh, Marokko, Marokon eu välinen sopimus. Ensimmäinen ehdotus kahdelta ryhmältä, kuelta ja vihreiltä. Mm, äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. No niin, nämä tarkistukset on hylätty. Päätöslauselma hylätty sitten. Vihreät ALDE. Päätöslauselmaesitys tarkistuksessa ei ole esitetty. Puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät, hylätty. Sitten kolmalta ryhmältä, EPPltä, STltä e ja ALDElta puoltoäänet. Tarkistus neljä, siis on kyseessä äänestys alkaa. Ja koska kaikki äänestivät, äänestys päättynyt, hylätty. Sitten Ulla Milana ehdottaa eh, suullista tarkistusta kappale yksi jälkeen. Onko hän täällä paikalla? Haluatteko ehkä kertoa tästä hieman? Grazie, Presidente. Kiitos puhemies. Suullinen tarkistus on kyseessä jonka tarkoitus on esittää tähän päätöslauselmaan maininta, jossa sanotaan, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Teksti on seuraavanlainen. Kohdan kuusi jälkeen pyydetään komissiota esittämään Marokon kanssa solmittavissa sopimuksessa lausekkeen, jossa mainitaan ihmisoikeudet. Näinhän on tehty myöskin eh, sosiaalisissa normeissa ja muissa kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Katsoisin, että tämän tarkistuksen myötä päätöslauselmateksti paranee ja siinä selkeästi todetaan, kuinka tärkeää neuvotteluvaiheessa komission on huomioita kansainväliset kysymykset ja tämä nimenomaan on seikka, johon parlamentti huomata kiinnittää. Sääntöjen mukaan kysyn, vastustaako joku kollegoista jos kukaan ei vastusta, voinemme äänestää äskeisestä nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Stevenson, olkaa hyvä. Thank you very much, President. Kiitoksia puhemies. Minun ymmärrykseni on se, että mitä tulee ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, sitä ei ole kaikissa kalastuskumppanuussopimuksissa, jotka tämä parlamentti luo. Jos näin on, eli jos sitä ei ole mukana, niin onko herra Milanan vaatimus ylimalkaan ö, oikeutettu? Senhän pitäisi kuulua kaikkiin sopimuksiin. Si possa procedere, che quindi uskoisin, että voimme edetä. Eli ei tässä mielestäni millainen ehdotus ole repetitiivinen. Eli kun ihmisoikeuksista puhutaan, on ö, hyvä ö, tukea tällaisia ehdotuksia pikemmin kuin päinvastoin. Eli äänestämme suullisesta herra Milanan ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Laajalla enemmistöllä tarkistus hyväksyttiin. Sitten numero kaksi. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki jo? Äänestys päättyy. Hylätty tarkistus numero kaksi. Sitten tarkistus yksi. Äänestys päät- alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. Numero kolme. Äänestys alkaa. Kaikki jo äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Kokonaisuudessaan päätöslauselmasta äänestys alkaa kun äänet annettu? Äänestys päättyy. Laajalla enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut. Sitten Lisekin mietintöön. Esittelijä Lisek on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. panie przewodniczący! tylko kilka słów. chciałem podziękować. muutama sana. Minä haluaisin varjoesittelijä kiittää ja kaikkia muitakin parlamentin jäseniä, jotka ovat osallistuneet tekstin syntymiseen. Nyt kun meillä on tämä globaali finanssikriisi, niin tämä tärkeä asia, kuten turvallisuus, meidän täytyy äänestää tämän puolesta. Äänestämme tarkistusta 1 ja 2 yhdessä puolesta. Vastaäänet, tyhjät, hyväksytty. Kappale kolme kohta kohdalta. Nimenhuutoäänestys osa yksi ensin. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Ensimmäinen osa hyväksytty, sitten jälkimmäinen osa äänestys alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 5, ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy hyväksytty. Osa kaksi. Äänestys alkaa. Kun äänet on annettu, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 10, osa 1, äänestys alkaa. Joko äänestitte, äänestys päättyy hyväksytty. Osa kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23. Osa 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Osa 2. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35. Äänestys alkaa. Kaikki äänestivät. Äänestys päättyy. Hyväksytty 36. Äänestys alkaa. Koeäänet annettu. Äänestys päättyy. Hyväksytty 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 38 äänestys alkaa. Kun kaikki äänestivät, äänestys päättyy. Hyväksytty 40. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy. Hyväksytty. 45 äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59. Äänestys alkaa. Onko hänet annettu? Äänestys päättyy. Hyväksytty 60. Kahdessa osassa. Osa 1. Äänestys alkaa. Onko hänet annettu? Äänestys päättyy. hylätty. Osa kaksi, äänestys alkaa. Kun äänet annettu, äänestys päättyy. Hyväksytty. Ku 70 äänestys alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 71 äänestys alkaa. Onko hänet annettu? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestys päätöslauselmaisessa kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. Laajalla enemmistöllä hyväksytty onnittelut esittelijälle. Sitten huippukokous, EUn Venäjän huippukokous. Tänne päätöslauselmaehdotus viideltä ryhmältä. Kappale 15, ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi, äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy hyväksytty. Kappale 16 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa käsi ylös ään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus yksi kahdessa osassa osa yksi puolesta vastaan. Toistetaan tämä vielä. Eli puoltoäänet, vastaäänet, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Äänestämme päätöslauselmaehdotusta kokonaisuudessaan puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Seuraavassa vaiheessa keskeytämme äänestysmenettelyn seuraa Saharov-palkinnon jako ja äänestykset jatkuvat sitten palkintoseremonioiden jälkeen.